tilanteesta Etelä-Sudanissa. Yes, thank you, Madam Chair. Uh, and let me Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että olen joskus aika intohimoinen näissä puheenvuoroissani yritän palata nyt normaaliin puhesävyyn ja ihan ensimmäiseksi haluan kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän keskustelun ja edelleen kiinnitätte huomiota ja seuraatte Etelä-Sudanin tilannetta. Etelä-Sudan on maa, jossa ihan muutamassa vuodessa valtava toivo haalistui. Maa voisi olla hyvin rikas, jos se käyttäisi luonnonvaroja täysin, mutta tällä hetkellä meillä on erittäin paha humanitaarinen tilanne. Noin 30 000 ihmistä on nälän, nälän, nälkävaarassa ja miljoona henkilöä on sisäisesti siirtynyt ja yli 700 000 on paennut maasta. Tämä on yksi tämän hetken suurimmista pakolaiskriiseistä ja haluan fokusoida myös pakolaiskriiseihin myös silloin, kun ne tapahtuvat muualla kuin meidän rajojemme sisällä. Paljon ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu, ainakin 80 siviiliä on tapettu tai siepattu viimeisten kolmen viikon aikana. Ja äh, viime perjantain jälkeen on myös tapahtunut monia veritekoja. Humanitaariset äh, järjestöt eivät vieläkään pääse tuolle alueelle äh, seksuaalinen väkivalta lapsia ja naisia kohtaan on sokeraavaa mittasuhteiltaan. Kaikkialla Etelä-Sudanissa tarvitaan sitoutumista siihen, että ihmisoikeusrikkomukset päättyvät ja ihmisiä autetaan. Ihmiset eivät voi auttaa. He tarvitsevat oikeutta ja sovintoa, kestävää rauhaa. Siksi olemme iloisia Afrikan unionin päätöksestä, jonka mukaan julkaistaan tutkimusraportti ja viime äskettäinen rauhan sopimus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden, jota emme voi jättää käyttämättä. Tämä on mahdollisuus Etelä-Sudanille, että siitä tulee läpinäkyvä ja luotettava hallinto, joka puolustaa kansalaistensa intressejä ja silloin myös taistelut voivat päättyä täytyy saada aikaan demokraattiset instituutiot. Hallituksen päätös lisätä osavaltioiden määrää on tämän sopimuksen hengen ja kirjaimen vastainen. Samoin opposition vastahankaisuus turvajärjestelyjen toteuttamiseksi viimeaikaiset ongelmat Unity-osavaltiossa ovat erittäin huolestuttavia ja moni asia on umpikujassa. Meillä on kuitenkin toivoa siitä, että keskustelut voivat edetä seuraavaan vaiheeseen, mutta haluan silti sanoa, että dialogin myönteinen päättyminen ei vielä ole näköpiirissä. Vain dialogin jatkaminen voi johtaa rauhaan ja lopettaa humanitaarisen tragedian kaikkien osapuolten on, hyvä, on ymmärrettävä, että niiden teoilla on seuraukset ja juuri nyt heti on tehtävä, otettava askelia. <clears throat> Tulitauko on aivan välttämätön ehto ja kaikki esteet humanitaariselle avulle on raivattava heti. Tämä tarkoittaa myös vastuuta. Nyt alkaa kova urakka täytäntöönpanossa. Etelä-Sudanilla ei ole varaa siihen, että tämä sopimus äh, kulkee samaa tietä kuin kaikki aiemmat rikotut sopimukset. Siksi meidän täytyy pitää yllä kansainvälistä painostusta. Ja kaikki Afrikan unionin tärkeät ponnistukset ovat hyviä. Myös Etiopia ja Kenia ovat tehneet paljon työtä tasan. Viikko sitten Addisissa tapasin Afrikan unionin puheenjohtajan ja Etiopian pääministerin ja sovimme siitä, että jatkamme yhteistyötä Etelä-Sudanin auttamiseksi. Alueellinen yhtenäisyys on äärimmäisen tärkeää. Alueelliset haasteet, äh, eiliset Afrikan unionin alueellisen toimintaohjelman äh, hyväksymät äh, sitoumukset ovat tässä hyvin tärkeitä me tarvitsemme myös monitorointia, monitoroivaa elintä, jossa on sekä alueellisia että kansainvälisiä edustajia mukana. Presidentti Mugais Sherin tuki on tässä erittäin iloinen uutinen. EU tulee seisomaan Sudanin kansan rinnalla siirtymävaiheen aikana. Näin teimme myös joulukuussa 2013, jolloin taistelut syttyivät. Taistelut on saatava päättymään poliittinen siirtymäaika alkamaan ja humanitaarista apua annettiin jo tuolloin paljon. 2014 yli 116 äh, miljoonaa euroa apua annettiin Sudanille. YK laski, että Euroopan unioni kaiken kaikkiaan jäsenmaat mukaan lukien rahoitti lähes 41 prosenttia kaikista Etelä-Sudanin humanitaarisia tarpeita omaavista henkilöistä. Yhteensä 3,1 haavoittuvaa henkilöä hyötyi Etelä-Sudanin avusta. Tiedämme toki erittäin hyvin, että humanitaarinen apu ei voi korvata järkeviä kehitysohjelmia. USA myös tukee, anteeksi EU tukee paitsi humanitaarisia toimia myös poliittisten instituutioiden rakentamista. Tässä on kaksi pilaria, toinen on hallinto ja toinen on turvallisuus ja niitä rahoitetaan vakaus- ja rauhan instrumentista. Nyt olemme siis valmiita työskentelemään siirtymähallinnon hyväksi. Voimme auttaa demokraattisten instituutioiden vakauttamisessa. Tämä tarkoittaa vastuuta, vastuullista läpinäkyvää Etelä-Sudanin resurssien hallinnointia. On jo aika, että niitä käytetään siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Kotonusopimuksen allekirjoittaminen tulee olemaan merkki sitoutumisesta tähän työhön. Tällä hetkellä on kuitenkin hyvin kiireellistä, että Etelä-Sudanin kaikki osapuolet suostuvat tämän sopimuksen toimeenpanoon ja sitoutuvat siihen. Tämä on meidän yhteinen horisonttimme, jonka puitteissa voimme työskennellä yhdessä. Kiitoksia, odotan innolla teidän näkemyksiänne tässä keskustelussa, joka on hyvin hyödyllinen ja suureksi avuksi. Kiitos. High representative, and now we have the discussion and the first speaker will be uh, Kiitoksia korkea edustaja. Nyt aloitamme keskustelun ja ensimmäinen puhuja on Venta. Kiitos korkea edustaja. Etelä-Sudanin konflikti ja rauhan prosessi ovat äärimmäisen tärkeitä asioita minun ryhmäni kannalta. 20 kuukautta siviilisotaa Sudanissa päättyi rauhansopimukseen, mutta ei tämä millään tavalla ratkaisut maan ongelmia. Syvä humanitaarinen ja poliittinen kriisi jatkuu edelleenkin. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen ja merkittävä askel kohti vakautta ja kehitystä Voimme olla iloisia Etelä-Sudanin johtajien lausumista ja siitä, että nyt pyritään luomaan yhdistelmä tuomioistuin, joka vie väkivallan tekijät ja väärinkäytöksiin syyllistyneet tahot tilille teoistaan. Nyt on ansaatu äh, tietoa siitä, että naisille ja lapsille annetaan korvauksia niistä teoista, joihin sotilas henkilötkin ovat ryhtyneet heitä vastaan. Ja erittäin ikävä humanitaarinen tilanne maassa on johtanut siihen, että kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodestaan. Heillä ei ole edes juomavettä eikä myöskään minkäänlaista sairaanhoitoa. Taurit siellä rehottavat. Vain kansainvälisen yhteisön toiminta mahdollistaa sen, että hätä tulee todenteolla iskemään maahan. Meidän täytyy auttaa tuota maata. Ja el diputado ja seuraavana edustaja Enrique Guerrero Salom, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Pakolaiskriisin takia, joka meitä koettelee Euroopassa, Tämä on nyt Syyrian ja Irakin hetki, mutta kuten korkea edustaja sanoi, emme saa unohtaa, että on kaksi ihan yhtä tärkeää ja pitkäaikaista kriisiä Afrikassa, Keski-Afrikan tasavalta ja Etelä-Sudan. Siellä on 30 vuotta käyty sotaa, maa on ollut olemassa vasta neljä vuotta ja kaksi miljoonaa pakolaista on tällä hetkellä. Nämä ovat kaikki humanitaarisia kriisejä, jotka ovat ihmisen aiheuttamia ja sotien aiheuttamia. Ja siksi aivan ensimmäinen tehtävämme on se, että pitää lopettaa sota Etelä-Sudanissa. Euroopan unionin on yhdessä Afrikan unionin kanssa ja kansallisen yhteisön kanssa pyrittävä vakauttamaan elokuussa aikaan saatu rauhansopimus. Ja toiseksi tarvitaan myös varoja, jotta voidaan ryhtyä toimin kriisin seurausten osalta ainoastaan puolet siitä, mitä YK pyysi Etelä-Sudania varten, on toimitettu eri avunantajamaiden toimesta. Ja tämän lisäksi on huomioitava elintarvikekriisi. YK on mukaan kyseessä on kolmostason kriisi. Kyseessä on katastrofitaso. Tarvitaan rauhantyötä, tarvitaan lisää rahaa ja on puututtava elintarvikekriisiin ja on ryhdyttävä humanitaariseen työhön. Kiitos ja ECR-ryhmän edustajana Charles Tannock. Since achieving independence in sen jälkeen, kun Etä-Sudan itsenäistyi 2011, se on ollut otsikoissa väär, kaikista väärästä syistä. Itse puhuin aiemmin niistä eduista, joita syntyisi, mikäli Sudan jättäisiin kahdeksi valtioksi. Nyt olen erittäin surullinen, kun olen nähnyt, kuinka paljon tästä syntyy konflikteja. Tuhannet ovat kuolleet ja miljoonat joutuneet pois kodeistaan. Ja tilanne vain on pahintunut vuoden 2013 joulukuun jälkeen. Sen jälkeen, kun Tepanista ja teille ilmoitettiin, että kumpikin osapuoli on vihdoinkin päässyt sopuun yksityiskohdista, jotka liittyvät toimenpiteitä toteuttamisesta, josta päätettiin elokuussa. Raporttien mukaan keskustelut ovat merkittävällä tavalla edistyneet ja joitakin jännitteitä on voitu purkaa, mutta meidän kuitenkin olla erittäin varovaisia, kun olemme optimistisia. EUn jäsenvaltioiden täytyy nyt tukea sitä työtä, joka EGAD-aloillinen välittävä elin toimii, tekee yhdessä Afrikan unionin kanssa. Lisäksi on ilmoitettu, että Etelä-Sudanin valtuuskunta tulee tarkastelemaan siviileihin kohdistuneita ihmisoikeusrokkauksia vuoden jouluku- joulukuun 2013 jälkeen. Ryhmäni ECR on tämän kannalla. Ikävää, että Garang ei enää toimi tuolla alueella. Hän on poistunut keskuudesta. Me tehdään vain toimia vahvana johtajana siellä. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Jacek, kolme minuuttia. Well, there are not many places. Kiitoksia. Maailmassa ei ole kovinkaan monta paikkaa, joissa tilanne on pahempi kuin Etelä-Sudanissa, missä ihmiset kärsisivät yhtä paljon. Siksi minäkin olen iloinen elokuun puolivälissä allekirjoitetusta sopimuksesta, joka on kunnianhimoinen. Se tähtää kestävään tulitaukoon, rankaisemattomuuden päättymiseen, mutta myös alueen öljytulojen parempaan hallinnointiin. Vaikka kaikki tämä on positiivista, me tiedämme, että osapuolten sitoutuminen tähän on hyvin heikkoa ja taistelut jatkuvat. Etelä-Sudanin poliittiset johtajat eivät kovin paljoa välitä omista kansalaisistaan. Pikemminkin heitä kiinnostavat omat huvilat ja pankkitilit. Siltä vähän näyttää valitettavasti. Mielestäni kestävän tulitauon sopimus voidaan käytännössä saavuttaa vain, jos me käytämme kohdennettuja sanktioita niitä poliittisia johtajia vastaan, jotka eivät kunnioita tätä sopimusta. Myös aseiden vientikielto on yksi keino. Positiivisella puolella olen iloinen siitä, että Afrikan unioni on julkaissut raporttinsa Etelä-Sudanin tutkintakomission työstä. Haluaisin kysyä teiltä korkea edustaja seuraavaa. Mikä on EUn strategia sen varmistamiseksi, että Etelä-Sudanin osapuolet sitoutuvat sopimukseen, eivätkä ainoastaan tulitaukosopimukseen, vaan myös muihin asioihin, esimerkiksi rankaisemattomuuteen ja öljytulojen hallintaan. Ja te mainitsitte myös kansalaisyhteiskunnan. Aikooko EU tehdä läheistä yhteistyötä paikallisten ruohonjuurijärjestöjen kanssa, jotta tämä sopimus saadaan pantua täytäntöön ja millä strategialla. Kiitoksia oikein paljon. Eh, eh, Kiitos. Ja sitten kuesta edustaja Javier Kouso permoi yksi minuutti. Kiitos puhemies. Rova Mogherini, taas kerran puhumme hirveistä syistä. Yli 50 000 kuollutta ja kaksi miljoonaa pakolaista kyseessä ei ole taaskaan luonnon katastrofi. Ei saa unohtaa, että Yhdysvallat ja Israel olivat valtion itsenäistymisen puolella. Aina tulee tällaisia kaauksia jonkin taustalla. Eivät ole ihmisoikeudet, vaan öljyvarat ja Kiinan pääsy niihin. Kaikki se, mitä on tapahtunut, on johtanut YK kauppasaartoon, jota kaikki noudattavat paitsi Israel, joka rikkoo sitä. Euroopan union pitäisi työskennellä sen eteen, että asesaarto jatkuisi ja pitää antaa tuki YK missiolle tuolla alueella ja alueelliselle vuoropuheluista puhuitte ja pitää varmistaa, että energiavaroja ei sieltä viedä. Sehän on kaiken tämän kauheuden takana. Yes, on behalf. Kiitos ja Riitä edustaa Jordi Sebastian. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies ja korkea edustaja. Mukavaa, että käytte täällä usein ja se on hyvä, että kuuntelette meitä, olemme siitä kiitollisia. Etelä-Sudanissa tänä, tämän vuoden elokuussa allekirjoitettiin rauhansopimus, mutta kaikki tiedämme, ettei se toimi. Taistelut jatkuvat 56 kuollutta jo pelkästään lokakuun aikana ja suurin osa heistä lapsia. Tämän parlamentin FEME-valiokunta oli täysin kauhuissaan siitä, mitä siellä tapahtuu, tapahtuu miten naisia systemaattisesti raiskataan ja käytetään aseena. Eurooppa ei voi olla hiljaa, se olisi eh, salaliittoon osallistumista Etelä-Sudania vastaan. Meidän täytyy saada eh, aseiden eh, vientikielto voimaan. Me emme voi tehdä sanktioita, sillä humanitaarisesta avusta tämä maa on hyvin riippuvainen, mutta meidän täytyy todellakin vaatia, että nyt näitä rauhansopimuksia todellakin kunnioitetaan ja toteutetaan ja myös ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden vastaisista rikoksista joudutaan tuomion eteen. Kiitoksia. Eh, Kiitos. Ja EFDDstä. What's happened? Mm.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 ei ole ollut Italian tulkkausta. Voisitteko varmistaa, että se saadaan? Okei. Okay. Uh, now on behalf uh, EFDD Group. Uh... Ja nyt EFDDstä James Carver, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun muistetaan pyrkimys yhteisen ulkopolitiikkaan, Voidaanko tässä nyt osoittaa luottamusta Etelä-Sudanin hallituksen ja opposition, jotta sopimus sen hyvässä uskossa? Ne, jotka vastuussa vuoden 2012 YK helikopterin tiputtamisesta ja 2014 hyökkäyksestä YK leiriin. Eikö heitäkään ole vieläkään saatu tilille teostaan? Ja YK henkilökunta ja muu henkilöstö joutuu jatkuvasti kauppausuhan alla toimimaan. Aikoko e-, entä sitten entinen ulkoministeri aikooko hän tulla mukaan tukemaan prosessia, niin kuin on todettu. Voitteko kommentoida sitä, kuinka EU tekee yhteistyötä ICATin kanssa Etelä-Sudanissa ja myöskin Afrikan saaressa? Katsotaanko tätä EUn sitoumus monimutkaista paikan päällä toimintaa ja johtaa jopa toimien päällekkäisyyteen? Thank you very much indeed. On the... Kiitos oikein paljon. Ja sitten ENF-ryhmästä Eduard Ferran. Yksi minuutti. Euh, Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat, hyvä korkea edustaja. Etelä-Sudan on yksi maailman nuorimpia valtioita ja kansakuntia ja se on myös yksi Afrikan kristillisiä maita yli kahden miljoonan kuolleen ja neljän miljoonan pakolaisen jälkeen. Sudan tällä hetkellä elää ehkä viimeisiä hetkiä. Tämä sopimus on toki tervetullut, mutta minä luotan teihin, jotta tästä saadaan aikaan ihan oikea kunnon valtio. Meidän täytyy olla hyvin valppaina, sillä tämä sopimus saa aikaan kahdenlaisia mieteitä. Meidän ei pidä muistaa Kartumin historiallista barbariaa, joka tällä hetkellä jatkuu erityisesti sotilaallisesti. Etelä-Sudan sitä paitsi eh, eh, on, omistaa suuria luonnonrikkauksia ja siksi meidän täytyy olla hyvin valppaana sen suhteen, että ulkomaiset poliittiset ja taloudelliset mm, eh, painostukset eivät vie Sudanilta viimeistäkin hengitysilmaan. Kiitos. Ja sitten Maria Gabriel. Kiitos. Hyvä puhemies. On kansainvälisessä yhteisössä oltava jatkuvasti varuillaan jos ajatellaan rauhaa Etelä-Sudaniin. Haluan korostaa neljä asiaa. Ensinnäkin tarvitaan todellista sitoutumista eh, rauhan sopimukseen 29.8. ja myös Euroopan unionin ja Afrikan unionin sopimukseen. Ei saa toimia ristiriidassa rauhansopimuksen kanssa ja toisaalta äh, kansainvälinen yhteisö on tärkeässä asemassa Afrikan unionilla ja niiden pitää läheisesti seurata täytäntöönpanoa ja kaikkien kauheuksien takia on annettava tukea ihmisille, jotta välillä nähdään hädältä ja lapsia on suojelta nyt ja jatkossa. Sitten rankaisemattomuus. Tämä on tärkeä tekijä Etelä-Sudanissa myös, kun eh, armeija saatetaan rauhan oloihin. Ne, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeus rikkomuksiin, heitä ei voida ottaa mukaan armeijan, ottaen huomioon myös seksuaaliset rikokset Etelä-Sudanin pitäisi voida ratifioida kotonon sopimus. Se olisi yksi lisäväline rauhan prosessiin. Kiitos. Linda Kiitos ja Linda McEwan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun aloit, viimeksi te pyysitte anteeksi omaa intohimoista ilmaisutapaanne, mutta ei teidän tarvitse pyytää anteeksi, koska intohimo kertoo siitä, että ihminen välittää ja olen iloinen, että te välitätte ja toivon, että kun olemme ottaneet nyt Etelä-Sudanin esille tänä iltana, osoitamme itsekin, että välitämme siitä, mitä siellä tapahtuu. Tämä on yksi näistä unohdetuista kriiseistä maailmalla. Te mainitsitte joitakin vaikeuksia, kansalaisyhteiskunnat, yhteistyöt ovat ottaneet yhteyttä Euroopan parlamentin edustajiin ja puhuneet naisista ja lapsista ja heidän kärsimyksistään ja myös maailman ruokaohjelma FAO, UNICEF, UNICEF ja muut YK-järjestöt varoittavat nälän, äh, tulevasta nälänhädästä. Meidän täytyy tehdä muutakin kuin diplomatiaa. Meidän täytyy painostaa ja meidän täytyy saada aikaan, että tulitaukoa kunnioitetaan. Mitä me voimme tehdä? Miten me voimme olla tässä ankaria ja tiukkoja vaativia. Täällä on puhuttu sanktioista, joiden pitäisi kohdistua oikeisiin henkilöihin, näihin ei, ei tavallisiin ihmisiin, vaan näihin valtaapitäjiin, jotka käyttävät tilaisuutta hyväkseen. Ja voisiko meillä olla myös projekteja, joissa naiset saisivat äänen tuossa maailmassa? Varmasti jos naiset saisivat äänen, monet politiikoista voisivat muuttua. Ja aluksi sanoin, että me tarvitsemme nyt tietoisuutta siitä, että tämä on hyvin kiireellinen asia. Jos emme toimi nyt, niin yksi näistä unohdetuista kriiseistä tulee kohta meidän TV-ruuduillemme nälkää näkevien lasten muodossa. Ja sen me voimme estää, jos toimimme heti. Thank you. Pani mistä? Kiitos. Ja seuraavana Anna Yksi minuutti, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Kiitoksia. Sen jälkeen kun kuukausia on käyty verisiä taisteluita, nyt on vihdoinkin saatu allekirjoitettua rauhan sopimus. Aiemmin allekirjoitettuja tulitaukoja lukuisia kertoja on rikottu. Nyt alueelliset toimijat mukaan IGAT on onnistunut painostamaan tilanteen korjaamisessa. Ja turvallisuusneuvosto myöskin on tehnyt työtä rauhan mission lähettämiseksi Etelä-Sudaniin. Ja yhdistynyt kuningaskunnat myöskin lähettävät rauhantorojoukkoja paikalle. YK pitäisi ryhtyä myöskin kohdennettuihin sanktioihin, koska toimet, joihin Etelä-Sudanin viranomaiset ovat ryhtyneet, osoittavat selkeästikin, että hyvää uskoa puuttuu vielä heidän puolellaan. Eh, Kiitos. Ja edustaja Jean-Luc Schaffhauser, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen. Ebolan yhteydessä ryhdymme toimiin 11 000 ihmistä. Tässä puhutaan sata kertaista uhrimäärästä. Etelä-Sudanin tapaus on taas mallitapaus siitä, miten yhdistyneen Yhdysvaltojen johdolla länsivaltiot unohtavat asiat maassa. On jakoja maan sisäisesti, myös Etelä-Sudanissa on dinkojen nuoren välistä jakoa ja muuta kuitenkin pitäisi saada yhtenäisyys varmistettua, mutta on kuitenkin unionista annettu tukea maan jakamiselle. Tässä on aina kahtenaista lähestymistapaa, mutta minusta yhtenäisyys on tärkeä. Tässä Etelä-Sudan on nyt vaikeassa asemassa. Tähän tarvitaan YK johtoa ratkaisuun. Meidän on tuettava siirtymäkäynnän hallitusta, mutta Sudanin jako oli kyllä virhe. Kiitos, hyvä edustaja. Ja sitten Andrei Plenkovic, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoissa korkea edustaja. Minä olen iloinen rauhan sopimuksesta, joka elokuussa allekirjoitettiin Etelä-Sudanissa taistelevien osapuolten välillä. Sen jälkeen, kun 20 kuukautta oli sisällissota jo kestänyt tässä Afrikan nuorimmassa valtiossa. Jännitteet, joita tuon sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen oli, tietysti asettavat monia asioita kyseenalaiseksi ja asettavat myös kysymyksen siitä, miten humanitaarinen apu voidaan järjestää. Nyt presidentti on ehdottanut alueellista jakoa. Ainoastaan poliittinen dialogi, johon molemmat osapuolet osallistuvat, voivat tuoda tällaisia päätöksiä ja ratkaisuja. Tulevat kuukaudet ovat maan kannalta aivan ratkaisevia. Kyse on demokraattisesta siirtymävaiheesta ja aivan kaikkein kiireellisin tehtävä on tietysti se, että rauhan tila saadaan pysyväksi, että autetaan autetaan humanitaarisesti ja aletaan rakentaa konfliktin jälkeistä yhteiskuntaa. Sitä paitsi on kyse myös siitä, että ne ihmiset täytyy nostaa vastuuseen, jotka ovat tehneet kaikkein pahimpia tekoja, ja että autetaan väkivallan uhreja. Euroopan unionin täytyy sitoutua tähän päättäväisesti ja myös strategisesti pitää huolta siitä, että tämä heikko valtio nousee jaloilleen. 300 miljoonaa euroa humanitaarista apua vuodelle 2015 on jo ihan hyvä mutta koska on neljä miljoonaa aliravittua ja kaksi miljoonaa maasta lähtenyttä pakolaista ja koska hyvin monet ihmiset ovat humanitaarisesta avusta riippuvaisia, uskon, että joudumme yhteistyössä Afrikan unionin ja muiden järjestöjen kanssa vielä antamaan lisääkin varoja, jotta katastrofi vältetään. Kiitos. Eh, um. Kiitos. Ja nyt edustaja Ana Gomes a catástrofe humanitária no sudão do sul é resultado de um conflito não sanado em parte. sudanissa on osittain saanut innotusta ulkomailta käsin. En usko, että kansainvälinen yhteisö voi painaa villaisella tai kääntää huomensa muualle, kun niin moni ihmishenki on siellä menetetty. Afrikan unioni on pyrkinyt vaikuttamaan tilanteeseen Etelä-Sudanin osalta. Ei voi nyt yksinkertaisesti sanoa, etteikö mitään tehtäisi rauhan saamiseksi. YK täytyy ponnistella sen varmiseksi, että kansallinen sovinto saadaan aikaan ja että kunnollinen asesaarto saadaan aikaiseksi ja siitä pidetään kiinni. Lisäksi täytyy suojata niitä ihmisiä, jotka suojelua tarvitsevat ja auttaa niitä, jotka ovat kärsineet. Ei pidä sulkea silmiä myöskään niiltä hirmuteoilta, joihin siellä on ryhdytty. Naisia käytetään aseina, suoraan sanottuna. Koteja poltetaan, Euroopan unioni ei voi vaieta. Meidän täytyy olla etunenässä muiden toimijoiden joukossa varmistamassa sitä, että turvallisuusneuvosto pureutuu asiaan. Rova monkeriini. haluaisin todellakin uskoa, että ongelma voidaan ratkaista. Kartumin prosessi toivon mukaan toimii niin, että uutta pakolaiskriisiä ei tästä synny. Uskon ja toivon näin. Mark Kiitos. Ja nyt edustaja Mark Demesmaker. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio, mutta vuonna 2011 ei oikeastaan perustettu mitään valtiota, vaan pikemminkin perustettiin väkivaltainen kleptokratia. Alueelliset intressit ja liittoumat, naapurimaat ja pakola- kapinallisjärjestöt ovat saattaneet maan puristuksiin. Kansa on nähnyt pelkkää kauhua ja rankaisemattomuutta. Nyt on saatu aika rauhanprosessi, ja kumpikin osapuoli lupautuu prosessiin. Suoka anteeksi, että on skeptinen. Ilman vahvaa kansainvälistä sitomista, sitoutumista tämäkin jää pelkäksi paperiksi. Kaikki, ovatko kaikki valmiita sitoumukseen? Myöskin Euroopassa ollaanko nyt valmiita varmistamaan se, että asekauppa ja luonnonvarojen ryöstäminen lopetetaan, ja että varastettu omaisuus annetaan takaisin tai jäädytetään, ja että rikolliset viedään tilille teoistaan ja heitä rangaistaan. Unioni ei voi tehdä mitään muuta kuin toimia aktiivisesti. Nyt ei ole business as usual tilanteesta. Meidän täytyy tehdä koordinoitua yhteistyötä ja mikäli tarpeellista, täytyy ryhtyä taloudellisiin ja muihinkin sanktioihin pääasiallisia syypäitä vastaan. Euroopan unioni ei voi olla kiltti, ystävällinen. Kiltti on sana, jota ei koskaan Etelä-Sudanissa aiemminkaan ole tullut vastaan. Kiitos. Ja Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, jälleen yksi debatti täällä parlamentissa Etelä-Sudanin tilanteesta. Kuinka mones debatti tämä oikein onkaan positiivista? Tässä on tietysti se, että me emme sulje silmiämme tuon maan ihmiskohtaloilta. Viime elokuussa saatiin jälleen aikaan rauhansopimus eh, presidentin ja aiemman varapresidentin Rick Macharin välillä. Kuinka mones, mones rauhansopimus tämä sisällissodan syttymisen jälkeen onkaan. Silti korkea edustaja viittasi siihen, että tappaminen jatkuu, murhaamisesta on tullut itse tarkoitus monessa paikkaa. Ja kun nähdään, että lapset eivät tiedä mistään muusta kuin sodasta ja väkivallasta, niin silloin nähdään, että tämä on myös humanitaarinen katastrofi kymmenet tuhannet ovat kuolleet nälkään. Tämänhetkinen kuivuus on tilannetta vielä pahentanut. Näihin kaikkiin on viitattu. Uusin rauhansopimus konfliktuaalisten osapuolten välillä ö, saatiin aikaan ulkopoliittisen paineen ansiosta mutta presidentti Salva Kiir puhui jo pakotetusta rauhansopimuksesta ja tämä ei ole hyvä merkki. Siksi tätä painostusta ja painetta ei saa vähentää ja siksi EUn ja jäsenmaidenkin pitäisi men Yhdysvaltojen puolelle eh, ja ottaa käyttöön sanktioita näitä johtajia vastaan, jos he eivät pane täytäntöön tätä rauhansopimusta. Ja loppujen, lop, vihdoin viimein anna kansalaisille rauhaa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kashetu Kienge. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. annamme tunnustusta Afrikanin unionin pyrkimyksille edistää rauhan sopimusta Etelä-Sudanissa, mutta vaarana on kuitenkin hallituksen sisäiset erimielisyydet ja kapinalliset jatkavat yhä näissä näillä alueilla. Yhä miljoonat sudanlaiset kärsivät ja ovat kärsineet liian pitkään sotaan. Sodan lisäksi tulee todennäköisesti kaikkien tuotteiden kalleus. Nyt tarvitaan pääsy humanitaariselle avulle ja voitaisiin auttaa ihmisiä. Rauha, rauhaa toivottiin Etelä-Sudanin syntymisen jälkeen. Se syntyi nimenomaan painojen jälkeen. Siellä on jo kymmeniä vuosia kärsitty ja Länsi-Afrikka on jo pitkään kärsinyt. Nyt tarvitaan oikeutta, tarvitaan sellainen tuomioistuin, jossa olisi eri osapuolten edustajia, jotta varmistetaan, että ihmiset joutuvat edes vastuuseen. Sitten haluaisin kiittää Rommelinia vielä. Nyt voitte tunne... Kiitos ja seurana tunne Kelan yksi minuutti arvoisa puhemies. Arvoisa rouva eh, Mogherini, haluaisin eh, vilpittömästi kiittää teitä intohimoisen positiivisesta sanomastanne eh, joka korostaa EUn rakentavaa roolia ja joka auttaa parantamaan konflikteja ulkomailla. Tämäkin koskee myös Etelä-Sudania vaikka Euroopassa on pakolaiskriisi, meidän ei pidä sulkea silmiämme samantyyppisiltä strategioilta, äh, äh anteeksi, tragedioilta muualla, ja kuten Etelä-Sudanissa. Äh, nyt tarvitaan poliittista tahtoa tämän täytäntöönpanoon ja olen iloinen siitä, että EU on halukas nostamaan sitoutuneisuutemme tasoa. Ehdoton prioriteettimme on se, että saadaan aikaan uskottava rauha ja kotonuun sopimuksen uskottava täytäntöönpano sillä vaarana on se, että avuntarvitsijat eivät saa apua ja Etelä-Sudanin tulee nälänhätä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta estämme sen, että tämä valtio joutuu epävakauteen. Tarvitaan kansallista sovitusta ja ö, turvallisuuttakin. Kiitos ja edustaja Jaroslav Four years after the independence... Kiitos. Sen jälkeen kun itsenäisyydestä järjestettiin kansanäänestys. Armeija on edelleenkin harjoittanut sotilasoperaatiota mietityllä alueella. Nämä vaikuttavat myöskin siviiliväestöön nämä operaatiot. EUn täytyy pyrkiä antamaan yhä enemmän kehitysapua, jotta voidaan vastata Etelä-Sudanin tarpeisiin. Etenkin täytyy varmistaa, että kansalaisten turvallisuus on päällimmäisenä kaikessa on tarpeellista varmistaa, että tuki menee sinne, missä sitä kaikkein eniten tarvitaan. Valittava kyllä nykyinen konflikti oli helppo ennustaa, joten miksi sitten emme voineet sitä estää? Miksi täytyy aina toistaa samat virheet eri puolilla maailmaa? Miksi ensin aina halutaan vapautta ja sitten vasta myöhemmin ahneus valtaa kaiken? Eikö näistä vanhemmista aiemmista kokemuksista ole opittu mitään. Eh, now it's time for... Kiitos oikein paljon ja nyt osio ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Caputo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, olemme puhuneet usein täällä Sudanin tilanteesta siellä ihmisoikeuksia äh, riistetään systemaattisesti, eikä ihmisillä ole perusoikeuksia. Siellä on pidätetty äh, lehtimiehiä ja opposition edustajia ja viime päivinä 80 siviiliä, äh, joista suurin osa lapsia on kuollut, kuten UNICEF, FAO ja maailman ruokaohjelma sanovat, yli 30 000 ihmistä tulee lähiaikoina kuolemaan elintarvikkeiden puutteeseen. Etelä-Sudanin konflikti on katastrofitasolla viisi YK mukaan ja se ulottuu kaikkiin kansankerroksiin. Jos emme halua tilanteen pahenevan, on tärkeää, että kansainvälinen yhteisö mobilisoituu ja tukee Afrikan unionia kansallisessa sosinnon, sovinnon teossa ja että saadaan aikaan poliittinen ja institutionaalinen uudelleenrakennus tuossa maassa. Marjas. Kiitos ja seuraan edustaja Marjas. Το Kiitos puhemies. Alueella on paljon luonnonrikkauksia. Kuitenkin suurin osa väestöstä asuu köyhyydessä. Tinkoja nuorien välillä on sisällissota YK mukaan Etelä-Sudanin väestön enemmistö on todellakin nälän hätä vaarassa. Kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan ulkopuolelle ja moni on menehtynyt hyökkäyksissä. Humanitaarista apua annetaan EUn toimesta ja meidän on edes autettava uuden Etelä-Sudanin rakentamista. Meidän on tuettava humanitaarisia toimijoita antamalla rahoitusta niin, että ruokaa ja terveyspalveluita voidaan antaa ihmisille ja nämä toukokuun Addis Abeban sopimukset toteutuvat. Tarvitaan myös pysyvä tulitauko. Jakovčić. Ja sitten edustaja Ivan Jakovčić. Kiitos puhemies. Arvoisa korkea edustaja, te saatte meidän täyden tukemme kaikissa toimissanne. Haluaisin kuitenkin kiinnittää teidän huomioon kahteen tärkeään seikkaan. Toinen on se, että täytyy saada rikolliset tilille teoistaan. 20 vuotta sitten Euroopassakin oli sota, ja tiedämme mitä rankaisemattomuus merkitsee, ja mitä oikeus ja oikeudenmukaisuus merkitsee. Ne, jotka ovat käyttäneet hyväkseen naisia ja lapsia ja syyllistyneet sotarikoksiin, nämä ovat niitä ihmisiä, jotka täytyy viedä tuomioistuimen eteen. Ja toinen asia, johon on jo ryhdytty, mutta jota täytyy vahvistaa, on keskustelu 300 miljoonasta eurosta. Riittääkö tämä? Humanitaarinen apu on äärimmäisen tärkeä ja sen täytyy mennä kaikkien eteläsudanilaisten avuksi niiden, jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Mienik Jakovčić. E, Kiitos edustaja Jakovčić. Ja sitten Miguel Jegas. Um- Etelä-Sudanin tilanne on siirtomaa ajan perintöä. Silloin vallitsi hajota ja hallitse periaate. Tämä tilanne eh, liittyy myös öljyresurssien hallinnointiin. On syntynyt monenlaisia konflikteja ja sisällissotia, jotka on puettu ikään kuin uskonnollisten sotien kaapuun, mutta nämä aseet eivät ole kuitenkaan pudonneet taivaasta, vaan niitä saadaan paikoista, joiden intressit on helppo arvata. Raaka-aineet, eh, ovat tässä tärkeässä roolissa ja erityisesti öljyvarat. Sveitsissä maja, päämaja pitävä yritys on sekantunut moniin petos, petollisiin toimiin ja tämä maa ei hyödy omista luonnonvaroistaan ja nyt sitten tarvitaan aseiden luovuttamista, jotta sovinnontekoprosessi voisi käynnistyäkin. Kiitos edustaja Castaldo. Grazie presidente. Un raccolto annuale molto... Kiitos puhemies. 30 000 ihmistä voi kuolla nälkään. Kolmas osa väestöstä on humanitaarisen katastrofin uhri. Siellä on raiskauksia ja naisten ja lasten kimppuun käydään. Kaikki se, mitä tuolla tapahtuu, on väkivaltaisen vallan käyttöä. Ja kymmenet tuhannet siviilit ja muut kuolevat sen johdosta. Nyt on taas allekirjoitettu Juvan rauhansopimus, mutta jos ajatellaan mineraalien ja veden käyttöä, niin tässä on hajaantuneisuutta. Kiinalaisetkin haluavat niitä. Ja nyt kansa ei tarvitse aseita, vaan tarvitaan taloista tukea Euroopalta. Onnettava tuki rauhan sopimukselle niin, että opitaan demokratian tiellä edistymään ja taistelusta ja rankaisemattomuudesta on päästävä eroon. Ei saa antaa kiinalaisten tehdä Sudanista hyväksi käytettävä siirtomaa itselleen ja ainakin tulevaisuuden virheet voitaisiin välttää. Kiitos edustaja Castallo ja sitten komissiota edustaja, korkea edustaja Mogherini. Olkaa hyvä. Uh, I, I promise I will be less... Kiitos. Lupaan, että puhun vähemmän intohimoisesti asiasta, mutta Linda, ei tämä tarkoita sitä, etteikö välittäisi asiasta. Täytyy olla sen verran järkevää, ettei liioittele, mutta arvostan erittäin suuresti joka tapauksessa nyt kuultua keskustelua. Uskon, että keskustelu on myöskin erittäin hyödyllistä sen työn kannalta, jota meidän täytyy jatkaa. Yhtäältä olemme tietoisia siitä, että meillä on oma roolimme, meidän roolimme tässä kriisissä – on hyvin pitkälti sen, että me tuemme ja koordinoimme alueellisia toimijoita mukaan luettuna Afrikan unionia. Olen kaikkien kanssa samaa mieltä, jotka mainitsivat, että, että tämä on meidän vahvuutemme tässä kriisissä. Työ alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa mukaan luettuna Afrikan unionin päällimmäisenä tärkeimpänä. Tässä on kaksi puolta. Humanitaarinen puoli ensinnäkin. sieltä täytyy keskittää toimemme. meillä on vastuu koska olemme kaikkein suuren humanitaarinen avunantaja tässä kriisissä. Ja toiseksi meidän täytyy pitää silmällä myöskin humanitaarista pakolaiskriisiä, joka on kaukana meidän rajoiltamme näennäisesti, mutta meidän täytyy jatkuvasti seurata tilanteen kehittämistä, koska kyse ei ole pelkästään moraalisesta ja inhimillisestä vastuusta, vaan myöskin siksi, että kyse on investoinnista tuon alueen vakauteen ja suuren väestön osan tulevaisuuteen. Sitten toinen puoli on poliittinen puoli, sopimuksen täytäntöön pano. Sopimus syntyi erittäin hauraissa, vaikeissa olosuhteissa, ja kuten aluksi totesin, kansainvälisen yhteisön ja meidän täytyy jatkossakin tukea Etelä-Sudanin ihmisiä silloin, kun rauhanprosessin täytäntöönpano alkaa. Maan johtajilla erityisestikin on oma vastuunsa. Monet kertovat, että mukana on myöskin sellaisia, jotka pilaavat kaiken. Joillakin omat intressinsä. Heille täytyy tehdä selväksi, että mikäli he eivät pistä täytäntöön sopimusta, heitä tulee pitämään vastuussa heidän toimiinsa seuraamuksista. Tämän viestin täytyy olla selkeä ja sen täytyy tulla yhtenäisellä äänellä, meidän kaikkien äänellämme. Lisäksi poliittisten johtajien täytyy pyrkiä lopettamaan Etelä-Sudanin kansalaisten kärsimys ja mahdollistaa se, että ihmiset voivat elää rauhassa. Uskon, että että sopimuksen allekirjoittaminen tarjoaa tilaisuuden tätä varten, mutta kuten sanoin, täytäntöönpano on äärimmäisen vaikeaa. Ja meidän työmme afrikkalaisten kumppanimme kanssa pyrkii juuri tähän suuntaan. Kiitos paljon. Uh, grazie. Kiitoksia korkea edustaja Mogherini ja päätän nyt tämän esityksen.